kiinnostavat teitä suuresti, löydätte ne Seance and Direct-verkkosivulta. Istuntokauden keskeydyttyä olen heinäkuussa, ei, vielä kerran. Parlamentin istuntokauden keskeydyttyä heinäkuussa olen artiklan 74 työjärjestyksemme mukaisesti allekirjoittanut yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa kolme säädöstä, jotka on hyväksytty varsinaisen lainsäädäntömenettelyn mukaisesti. Tällä viikolla allekirjoitan vielä lisää säädöksiä. Näiden säädösten nimikkeet, siis allekirjoitettujen tai allekirjoitettavien nimikkeet, mainitaan tämän istunnon pöytäkirjan yhteydessä. Ja nyt siirrymme muuttamaan tai hyväksymään esityslistamme tai esityslistaluonnoksemme